Guten Tag, liebe No niin, hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Meitä nyt kaikkia vielä ei ole paikalla, mutta koordinaattorit ovat paikalla, eli voimme jo aloitella. Olen jonkin aikaa tässä varapuheenjohtajana, kun muut ovat kokoustamassa, ja nyt siirrymme sitten esityslistalle. Eli hyväksyttekö esityslistan? No kohta 12 on siirretty eteenpäin, sitä on lykätty seuraavaan kokoukseen. Ei mitään vastalauseita, hyvä. Eli sitten vielä ilmoitusasia. Kuten aina, tämä kokous välitetään verkossa. Eli toivottavasti meillä on runsaasti kuulijoita. Sitten 26.–27. elokuuta valtuuskuntamatka Kreikkaan. Teillä on tästä tiedot englanniksi, mutta tietysti se on saatavana myöskin saksaksi ja ranskaksi. Teillä on pöytäkirja 5. syyskuuta pidetystä kokouksesta. Jos teillä ei ole mitään huomautettavaa kokouksen loppuun mennessä, se voidaan katsoa hyväksytyksi. No niin. Sitten meillä on täällä vieraana komission jäsen Neven Mimikcha. Eli tervetuloa tänne valiokuntaan. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kunnianarvoiset jäsenet, tämä on aidosti arvokas tilaisuus vaihtaa mielipiteitä kanssanne terveen tilinpitoa nyt kolme kuukautta sen jälkeen, kun olen ollut ottanut vastuun kuluttaja-asiasta komissiossa. Kaiken kaikkiaan uskon, että olemme oikealla tiellä. Tuotaksemme tuloksia kuluttaja-agendaan liittyen, vaikka tärkeitä askeleita on vielä otettavana lähikuukausina. Ja minun prioriteettini asettuvat tähän kontekstiin. Ensimmäinen prioriteettialue on saada loppuun tärkeät kesken olevat lainsäädäntökokonaisuudet, jotka liittyvät tuoteturvallisuuteen, lääkelaitteisiin ja myöskin käyttötileihin, maksutileihin. Minun kunnianhimonani on, että kaikki kolme pakettia hyväksytään muiden lainsäädäntövallan käyttäjien kanssa tämän vaalikauden aikana. Uudet astukset, jotka liittyvät tuoteturvallisuuteen ja markkinavalvontaan, ovat avainkeino parantaa tuote turvallisuutta kokonaisuudessaan. Ja olen kiitollinen, että parlamentti ja neuvoston puheenjohtajamaat ovat asettaneet ehdotuksemme etusijalle ja edenneet hyvän matkaa neuvotteluissa. Erityiset kiitokseni esittelijälle Schaldemoselle ja Pietikäiselle. Ja toivon, että pian löydämme ratkaisun alkuperämaakysymykseen. Luotan myös tukenne meitä tulle EU-laajaan nopean tiedonvaihtoon järjestämään koskien vaarallisia tuotteita, eli niitä rapeksiin, jonka tehokkuutta ei pidä heikentää. Meidän on tärkeää säilyttää nämä hyvin vakiintuneet vaatimukset, jotka koskevat laajaa tiedonvaihtoa. Mitä sitten tulee näihin kahteen ehdotukseen, jotka liittyvät lääketieteellisiin laitteisiin? Yhtenä tavoitteemme on taata korkein potilasturvallisuuden taso ja parantaa sisämarkkinoiden toimintaa, jotta tämä sektori säilyttäisi kilpailukykynsä. Haluaisin kiittää teitä tiiviistä työstä, erityisesti esittelijä Rava Noora Berraa. käyttötiilidirektiivin parissa meidän on myöskin edettävä nopeasti. Noin 58 miljoonalla EU-kuluttajalla yli 15-vuotiailla ei vielä ole peruspankkitiliä. Kansalaiset maksavat usein liikaa pankkipalveluista. Heillä on vaikeuksia ymmärtää maksurakennetta ja heidän mielestään on vaikea vaihtaa pankista toiseen. Valiokunnalle kunnallanne on tietysti tärkeä tehtävä tämän esityksen puitteissa ja kiittäisin Rova Gebhardtia hänen työstään ja siitä, että hän hyväksyy aikataulun, joka auttaa meitä etenemään nopeasti. Sitten kakkosprioriteettialue. Hyväksyttyjen lakien tehokas täytäntöönpano ja valvonta. Olen päättävästi täytetään panemassa lainsäädäntöä, joka koskee vaihtoehtoista riidan ratkaisujärjestelmää. Haluan, että tämä tapahtuu nopeasti ja tehokkaasti. Ensi vuonna tämä vaihtoehtoista rinnanratkaisumenettelyä koskeva direktiivi, sen kansalliseksi lainsäädännöksi muuttamista koskevat suuntaviivat hyväksytä, hyväksytään. Ja tulemme, olemme myöskin laatimassa riidanratkaisufoorumia, joka tuottaa hyvin toimivia käyttäjä ystävällisiä työkaluja vuonna 2016. Olemme myöskin etuajassa tarttumassa äskettäiseen suositukseen, joka koskee joukkokanteita. Vaikka se ei ole sitova, haluan saada selville, josko jäsenvaltioiden kansalliset joukkokannejärjestelmät äh, vastaavat yhteisesti tunnustettuja yhteisiä periaatteita – Tämä prosessi alkaa ensi viikolla konferenssissa, joka Liettua järjestää Vilnassa. Olen myös päättänyt keskittyä olemassa olevan kuluttajalainsäädäntöön tai valvonnan täytäntöönpanojen vahvistamiseen, mitä tulee vilpilliseen kilpailuun ja kuluttajien oikeuksien täyteen suojeluun. Me käytämme jo useampaa tärkeää työvälinettä ja etenemme niiden parissa. Kuuluu vuotuisia verkkosivustoja, läpikäyntejä, yhteisiä täytäntöönpanon lähestymistapoja, jota koordinoidusti toteutetaan jäsenvaltioiden kanssa. Ja meillä on suoria kontakteja teollisuuden kanssa, jotta saamme nopeasti parannuksia aikaan vapaaehtoisen yhteistyön avulla. Mutta minä mielelläni edistän täytäntöönpanoa vielä parilla askeleella. Haluan kansallisten valvontaviranomaisten kanssa selvittää, miten voimme tehdä valvonnasta tehokkaampaa nykylainsäädäntökeinoin. Annan vain yhden esimerkin. Kuluttajat luottavat usein muiden tekemin arvioihin, esimerkiksi hotellimajoitukseen liittyen. Me kuitenkin tiedämme, että monet näistä arvioista ovat valheellisia tai harhaan johtavia väärännöksiä. Arviolta jopa 30 prosenttia, mutta tehokas valvonta on mahdotonta. Tällaisella alueella me voimme käytännössä parantaa kuluttajan asemaa. Ja voimme myöskin saada selville, kuinka paljon pitkälle nykypäivän lainsäädännöllä voidaan olemassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanoa edustaa. Ja nämä tu- edistää. Ja nämä tulokset liitetään sitten raporttiin, kertomukseen, joka esitellään parlamentille ja neuvostolle ensi vuonna liittyen kuluttajasuojaa koskevan yhteistyöasetuksen täytäntöönpanoon. Ja valmistellessani tätä kertomusta aloitan pian julkisen kuulemisen. Tämä tulee olemaan aidosti avoin arviointiprosessi. Lähden siitä, että kaikki sidosryhmät antavat meitä tunnistamaan parhaat ratkaisut – pitkän aikavälin kehikon luomiseksi, jossa kuluttajan oikeuksia tehokkaasti täytäntöönpannaan Euroopassa. Ja tässä tukeudun voimakkaasti parlamentin panokseen. Mielelläni käy täsmällisempiä keskusteluja valin, valiokuntanne kanssa aiheesta, jos haluatte. Puheenjohtaja arvoisat jäsenet, kolmas prioriteettialue on osoittaa, että politiikkamme luo kourin tuloksia kuluttajille alueelle, energiasta ympäristöön, televiestinnästä e-kauppaan. Läheisessä yhteistyössä komission jäsen Oettingerin kanssa minä tulen seuraavassa kansallisten energiafoorumissa raportoimaan siitä, miten energian laskutuksesta tehdään seurattavampaa ja miten kuluttaja voidaan paremmin auttaa hallitsemaan energian kulutusta myös perehtymään parhaisiin käytänteisiin eri jäsenvaltioissa liittyen yhteiseen energiatarjonnan vaihtoon. Tässä on rohkaisevia olla teteissäkin jäsenvaltiossa ja haluaisin tietää, onnistuuko tämä muuallakin. Tämä vaatii tietysti sitä, että meidän näyttöpohjamme paranee koko ajan. Olemme tekemässä kohdistettuja tutkimuksia esimerkiksi liittyen sähkömarkkinoiden toimintaan kuluttajan näkökulmasta kuluttajamarkkinoihin, online-vertailuvälineisiin, harhaanjohtaviin ympäristöväitteisiin ja kuluttajien alt- heikossa asemassa olevan, olevuuteen eri markkinoilla ja lapsiin kohdistettuihin markkinointiin. Kunnianarvoiset jäsenet, meillä on paljon tärkeää työtä, joka meidän täytyy yhdessä saada tehtyä. Luotan, että teidän tukenne jatkuu, samoin kuin teidän omistautumisenne. Paljon kiitoksia. Ja, vielen Dank, Herr... Kiitoksia komission sen tästä katsauksesta ensi vuoden toukokuuhun, eli seuraaviin vaaleihin saakka. Nyt sitten käynnistämme keskustelun ensin koordinaattorit Schwab ja sitten Gebhard. Ja, vielen Dank, Frau Vol- Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, arvon kollegat, komission jäsen. Olemme tietystikin valikuntana erittäin iloisia siitä, että kesätauon jälkeen tulitte valikuntamme kertomaan teille ajatuksistanne, jotka liittyvät siihen, kuinka sisämarkkinoita viedään eteenpäin ja pistetään täytäntöön kulutustuotteiden osalta ja kuluttajansuojan parantamiseksi. Minun nähdäkseni viime kuukausina, niin haluaisin kuulla teidän mielikuvanne viime kuukausista, kun nyt kun te olette vastuussa kuluttajansuoja asioista komissaarina, kuinka teette yhteistyötä muiden komission jäsenten ja eri pääosasten välillä, kuinka nämä tehtävät jaetaan, mistä Esimerkiksi on kyse lääkinnällisistä laitteista tai lääkkeistä. Osittain nämä ovat kuluttajan suojaan piiriin kuuluvia kulutustuotteita, mutta tämä liittyy muutenkin kysymyksiä. Lisäksi kysyisin, onko ympäristövaliokunnassa saatu äänestyksessä aikaan kunnollinen tasapaino toisaalta valvonnan ja toisaalta potilassuojan välille, kun tarkastellaan lääkealan lainsäädäntöä ja toisaalta innovaatiopyrkimyksiä PK-yrityksissä. Yksittäisissä tapauksissa potilailla on lääkeaineista huonekin kokemuksia, mutta innovatiivisia lääkeaineita tulee markkinoille ja yhä useampi potilansa on havainnut, että niistä on myönteisiä vaikutuksia ja potilaat hyväksyvät nuo innovatiiviset lääkkeet. Miten tämä tasapaino nähdäkseen on kunnossa? Komissaari viittasi myöskin täytäntöönpanoon ja soveltamiseen jäsenvaltioissa tulevina päivinä, kun tarkastelemme yleistä tuoteturvallisuusdirektiiviä ja Made in merkintää, alkuperä, merkintää tätä koskevaa lainsäädäntöä. Teidän edeltäjänne yhdessä varapuheenjohtaja Tajanin kanssa ilman vaikutusarvioita ryhtyi lainsäädäntöaloitteeseen. Aitteko te nyt tehdä yhteistyössä parlamentin kanssa vaikutusarvion ja varmistaa sen, että kuluttajat todennäköisesti saavat enemmän tietoa tällaisista ehdotuksista etukäteen, mikäli enemmistö löytyy tällaisen aloitteen taakse? Niin ja siis tämä koskee myös pk-yrityksiä, jossa lisätään. Tästä käydään keskustelua Saksassa. Sitten Gefhard. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen näistä tiedoista, joita meille annoitte. Mielestäni täytyy nyt panna merkille, että jonkin aikaa meillä on nyt taas komission jäsen, joka käsittelee pelkästään kuluttajan suojakysymyksiä. Ja se on ihan hyvä. Se on ihan hyväksi komissiolle, koska se, tämä tarkoittaa, että tämä asia on otettu vähän etualalle komissiossa ja se on erittäin hyvä. Olen jo puhunut näistä tili perustilikysymyksistä, koska mahdollisimman nopeasti meidän täytyy pitää huolta siitä, että vielä tällä lainsäädäntökaudella tehdään asiasta päätös. On hyvin paljon kansalaisia, joiden, joilla ei ole mahdollisuutta avata tiliä. No tietysti on sellaisia, jotka eivät halua tiliä, mutta he eivät pysty sellaista avaamaan, ja näin ei voi olla, varsinkaan nyt nykyhetkenä, koska on Vaikea kuvitella elämää ilman pankkitiliä, jota kautta voi maksaa laskuja, tehdä tilisiirtoja ja niin eteenpäin. Eli tämä on todellakin keskeinen kysymys ja on hyvin tärkeää, että huolehdimme siitä, että nämä perustilit ovat mahdollisuuksien mukaan maksuttomia, tai jos ne maksavat jotain, niin pitäisi maksaa mahdollisimman vähän ihan symbolisesti. Eli mielestäni tämä on todellakin keskeinen kysymys. Olen hiukan pettynyt siihen, mitä sanoitte tilanteesta, koska parlamentissa on jo vuosia keskusteltu komission kanssa ja vuosia meille on esitelty tutkimuks, on luvattu, että tutkimuksia tehdään ja tarkastetaan ja uudelleen tarkistetaan ja jälleen kerran tarkistetaan. Ja nyt sanotte, että tämä täytyy nyt tehdä uusiksi. Mutta jossain vaiheessa komission täytyy nyt kuitenkin hoitaa asiaa komissio täytyy tarjota, me emme halua tätä, sekin on sitten selkeä lausunto, ja sitten täytyy parlamentissa miettiä, miten asia hoidetaan. Tai sitten sanotte, että me haluamme edetä tässä, eikä sitten mitään muuta kuin esitys vaan tiskiin. Mutta vuosikausia on vain sanottu, että jotain nyt tehdään, jotain nyt valmistellaan, mutta se ei kyllä ole tyydyttävää. Eli pyytäisin todellakin, että hiukan enemmän viette asiaa eteenpäin. Kyllä tiedän, että tämä nyt ei ole komissiossa helppo kysymys ja kaikki eivät ole siellä samoilla kannoilla. Eivät nyt parlamentissa kaikki ole samaa mieltä tästä asiasta, mutta siitä huolimatta kansalaiset tarvitsevat tähän kysymykseen vastausta, eli miten tästä nyt jatketaan, eikä ihmisiä voi jättää epävarmuuteen. Ja sitten vielä kolmas asia, josta halusin puhua. Eli tämä alkuperämaa periaate, tai tämä made in kysymys. Se on mielestäni kyllä aika keskeinen seikka, ja meidän täytyy löytää siihen järkevä ratkaisu. Hyvin monet kansalaiset haluaisivat tietää, mistä ostamani tuotteet ovat peräisin ja millä tavalla ne on valmistettu, minkälaisissa olosuhteissa. Monet kansalaiset eivät ole kiinnostuneita tästä, sekin on totta, mutta monet kuitenkin haluavat tietää näistä asioista. Ja meidän täytyy nyt saada näitä tietoja ja sellaisia tietoja, jotka todellakin ilmaisevat nämä asiat selkeästi eikä nyt ihan kärjistetysti halua sanoa, mutta esimerkiksi jossain tehdään paita ja sitten siihen äh, Saksassa omellaan napit ja sitten sanotaan, että se on valmistettu Saksassa. Se on kyllä kansan huijaamista ja näin ei voi menetellä ja meidän täytyy löytää ratkaisu tähän kysymykseen kestävällä tavalla. Ja nimenomaan tämä koskee PK-yrityksiä, mutta Meille, niille ei pidä luoda liikaa ongelmia, mutta meidän täytyy toimittaa kansallisille tietoja, jotta he pystyvät sitten tekemään ostospäätöksen tietojen pohjalta. Kiitos. Ja, vielen dank. Äh. Kiitoksia. Ennen kuin koferaati ottaa puheenjohtajan tehtävät hoitaakseen, niin tässä olisi vielä pari lyhyttä huomiota. No, meillä kai meillä kaikilla on ymmärrystä sille, että nämä kolme hetkistä direktiiviä pitää saada päätöksen ennen kuin vaalit järjestetään, jotta ne voidaan sitten panna täytäntöön jäsenvaltiossa. Se pitää ihan paikkansa. Ja on myöskin hyvä, että ensi vuonna erityisesti painotetaan täytäntöönpanoa, koska sehän on kaiken A ja O, ikävä kyllä. Ja sitten on pari kohtaa mutta joista olen hiukan huolissani. Ensinnäkin nämä joukkokanteet. No, minusta vaikuttaa nyt sen jälkeen, mitä sanoitte, ehkä voitte vielä kertoa tästä hiukan lisää. Eli sen jälkeen, kun komissiossa ei riittävästi annettu tukea sille, että lähtisitte nyt neuvottelemaan jäsenvaltioiden kanssa. Nyt teillä on Liettuassa konferenssi, ehkä sitten puhutte muidenkin kanssa. Eli yritätte nyt saada jäsenvaltiot puolellenne. No kyllä minä senkin ymmärrän. Se olisi ihan järkevä tapa toimia, mutta meillä on kokemusta siitä, että jäsenvaltiot ovat tässä vielä enemmän vastahakoisia kuin komissio. Ja no nythän on sitten vaaleja jäsenvaltioissa ja olen aika epäileväinen kyllä tämän suhteen. Ehkä teidän pitää luottaa liittolaisiin jäsenvaltioissa. Se edustaa jo suurta osaa parlamentista, minun puolueryhmäni ja muutamaa muita. Me haluamme jotain tässä asiassa tehdä. Ja muistaisin, että Euroopan komissiolla oli kolmas vaihtoehto, siis ei tämä amerikkalainen järjestelmä, mutta ei myöskään se järjestelmä, jota nyt tällä hetkellä sovelletaan. Eli näitä sisältöjä nyt ollaan muokkaamassa uudelleen, eli ehkä tästä voitte kertoa jotain. Ja sitten vielä erittäin hyvä, että energiahintoihin on tulossa lisää avoimuutta omassa maassani ja kaikkialla Euroopassa energiahinta voi muodostua tulevaisuudessa ongelmaksi. Ja jos haluamme jotain muuttaa energiapolitiikassa, niin meidän täytyy puuttua juuri tähän hintojen läpinäkyvyyteen. Tästä on jo kansallisia ja eurooppalaisia päätöksiä, ja se on erittäin hyvä, jos te saatte lisää avoimuutta näihin hintoihin. Siihen saatte meidän tukemme, ja olisi erittäin hyvä, jos te onnistuisitte tässä ennen Eurooppa-vaaleja, koska sehän on tietysti aihe, joka myöskin kaikille kollegoille voi osoittaa sen, että myöskin tässä asiassa Eurooppa pystyy tekemään jotain asialle, joka koskee jo kaikista kansalaista. Eli kiitoksia ja sitten vaihdamme paikkaa ja kuuntelen tuolta omalta paikaltani sitten, mitä teillä on sanottavana. you very much for expressing once again. Kiitoksia siitä, että jälleen kerran osoititte, kuinka kiinnostuneita olette täällä valiokunnassa, joihin komissio on ryhtynyt. Valiokunta on hyvin voimakkaasti ollut myötä vaikuttamassa kuluttaja-asioiden eteenpäin viemiseen. Siksi näkemysten vaihto kuluttajan suojaa ja kuluttajapolitiikkaa koskevissa asioissa IMKO-valiokunnassa – on aina ollut tilaisuus edesauttaa tehokkuutta näissä toimissa. Tämä osoittaa, kuinka tärkeää on viedä politiikka eteenpäin. Heti mandaattini toimikauteni aluksi, jo ennen kuin olin valikuntani kuultavana, pyrin huomauttamaan, että kuluttajapolitiikka oli horisontaalista eri toimialojen väliset rajat ylittävää politiikkaa, joka yhdistää vähintäänkin 10 tai 12 muuta komission jäsentä ja eri EU-politiikan osa-alueita kuuluta sen alaisuuteen. Olen pyrkinyt vastaamaan kuluttajien odotuksiin ja kuluttajien etujen eteenpäin hyvin varhaisessa vaiheessa kaikissa lainsäädäntöaloitteissa, jotta kuluttajille annettaisiin merkittävämpi asema ja enemmän päätäntävaltaa silloin, kun on kyse sisämarkkinoiden toiminnan edistämisestä. Sen jälkeen, kun olen pari kuukautta nyt ollut toimissani komissiossa, voin nyt vahvistaa sen kokemuksen valossa, jota olen saanut yhteistyöstä muiden komission jäsenten kanssa – kun olemme pyrkineet varmistamaan, että kuluttajapolitiikka saattaa saada mukaan kaikille muillekin politiikan osa-alueille, niin katson, että kokemukset tältä ajalta ovat hyvin myönteiset. Esimerkiksi varapuheenjohtaja Cruz on ollut voimakkaasti mukana työstämässä yhteistä teleliikennealan pakettia minun kanssani. Toivottavasti tämän myötä saadaan kouriin tuntuvaa hyötyä kuluttajan kannalta aikaan sekä internet- että teleliikennealalla. Sama pätee myöskin komissaari Bernierin ja pankkipalvelu direktiivi ja pankkitilejä koskeva direktiivi ovat myönteisiä esimerkkejä hyvästä yhteistyöstä, yrittäjyyspolitiikkaa. Näitä asioita työstä yhdessä komission jäsen Tajanin kanssa. Suurimpia saavutuksiani, no en nyt ole nyt sinänsä niin luottavainen sen osalta, että nämä ovat sellaisia saavutuksia, jotka on jo toteutettu, mutta tavoitteisiin on vielä päästy, mutta vähintäänkin on saatu ovi avattua eurooppalaiselle ohjausjaksolle, joka jollakin tavalla ottaisi huomioon makrotaloustekijät ja finanssipoliittiset tekijät, ja, mutta samanaikaisesti kahden tai pikemminkin kahden erillisen ohjausjakson aikana pohditaan taloudellisia kysymyksiä, mutta voitaisiin samassa yhteydessä pohtia myöskin konkreettisia edistysaskeleita tietyillä sektorilla, esimerkiksi yhteiskunnallista ulottuvuutta, kuluttajan suojan parantumista, samalla kun taloutta elvytetään. Tämä on yksi ajatus, joka niin ikään olisi kuluttajien ja kuluttajapolitiikan etujen mukaista. Nyt on työn alla kolme lainsäädäntöpakettia parlamentin puolella. Ne ovat erittäin ratkaisevassa vaiheessa. Ne on määrä hyväksyä parlamentissa ja neuvostossa pikapuoliin. Sitten lääkinnälliset laitteet ja tuotteet. Näiden osalta toivoisin, että neuvosto osoittaisi yhtä päättäväistä asennetta ja toimisi yhtä nopeasti kuin parlamentissa on toimittu. Toivon mukaan parlamentti hyvin nopeasti saa mandaatin käydä ryhtyä kolmikantaneuvotteluihin neuvoston puolella. Toivottavasti jäsenvaltiot tulevat yhtä innolla mukaan tähän yhteistyöhön niin, että joulukuussa tai viimeistäänkin tammikuussa voidaan ottaa kolmikantaneuvottelut näistä lääkinnällisistä laitteista ja näitä koskevasta kokonaispaketista. Yleinen tuoteturvallisuus. Tämäkin osalta olen tietoinen siitä, että alkuperää, merkinnät ja näitä koskeva lainsäädäntö on edelleenkin kompastuskivenä. Komission näkökannasta katsottuna haluaisin painottaa sitä, että tietystikin pidämme edelleenkin kiinni komission ehdotuksesta. Siinä on mukana kansainvälisesti tunnustetut normit, joiden avulla määritellään alkuperämaa tullikohdeksi säännöstä mukaisesti. Ja kriteerinä pidetään sitä, milloin edellinen tai viimeisin merkittävä jalostusvaihe, missä maassa vi- viimeinen jalostusvaihe toteutettiin. Tämä on se periaate. Parlamentin kanta tämän ehdotuksen osalta ero jäsenvaltioiden kannasta. Vaikuttaa siltä, että erillisiä näkemyksiä tämän ehdotuksen osalta on syntynyt eri ryhmittömiä. Ja komissio pyrkii myötävaikuttamaan siihen, että asia viedään eteenpäin ja mahdollinen ratkaisu vielä löytyy. Made in, eli alkuperämaa merkinnän osalta. Tavoitteenamme on pitää kiinni alkuperämerkintä ehdotuksestamme, koska katsomme, että tämä on ylimääräinen väline, jolla voidaan täydentää turvallisuuspakettia, tuotteiden jäljitettävyyttä ja samalla voidaan taistella vaarallisten tuotteiden tuloa vastaan markkinoille. Voimme vastustaa vaarallisten tuotteiden tuomista markkinoille. Ryhmäkanne kysymys mainittiin usean otteeseen alkuperäisessä puheenvuorossa jo ja koordinaattoritkin viittasivat ryhmäkannen mahdollisuuteen. Tästä on puhuttu hyvin pitkään jo hartaasti. Tämä asia ei ole kuitenkaan vielä päässyt tai edennyt niin pitkälle, että tätä olisi säädelty. Jotkut etujärjestöt tai asianosaiset olisivat halunneet sitovaa sääntely tähän asiaan. Jotkut sirrosryhmät olisivat halunneet ehkä mennä pidemmälle kuin jotkut tämän valiokunnan jäsenetkään haluavat mennä, mutta komissio on ollut ja on tietysti edelleenkin erittäin realistinen kannanotoissaan, näin voin sanoa. Olemme menneet niin pitkälle kuin vaikuttaa realistiselta tässä vaiheessa. Ja jo suositusten antaminen on hankalaa kun annetaan suosituksia jäsenvaltioille sen osalta, kuinka jäsenvaltioissa pitäisi suhtautua ryhmäkannen mahdollisuuteen jäsenvaltioiden lainsäädännön valossa. Hyvin paljon vastahakoisuutta on esiintynyt tämän asian osalta, koska jossakin jäsenvaltiossa on, tai eri jäsenvaltioissa on erilaisia että oikeudelliset perinteitä komissiossa on päätetty, että pidetään tästä suosituksesta kiinni ja pidetään se mahdollisimman vahvana välineenä. Samanaikaisesti komissio käy vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa sen varmistamiseksi, että näitä suosituksia pistetään täytäntöön niin monessa jäsenvaltiossa kuin vain mahdollista. Ehkä voisi mainita vielä energian hinnoittelun ja ne kourin tuntuvat tulokset, joita voidaan saada aikaan sillä, että voidaan ryhtyä ryhmäkanteeseen tällä alalla. Energiapaketti on nyt olemassa. Tämä tuo lisää kilpailua ja vapauttaa energiasektoria, mikä puolestaan johtaa matalempiin hintoihin, varsinkin kun on kyse sähkön ja kaasun hinnoista. Tässä vaiheessa komissio toivoisi, että voitaisiin edelleen kehittää kokonaisvaltaisia suosituksia, työstää suosituksia, jotka liittyisivät myöskin laskutukseen niin, että energialaskut olisivat selkokielisempiä ja avoimempia kuluttajan kannalta katsottuna. Tämä on yksi toimintarintama. Toinen tapa toimia on mahdollistaa se, että kuluttaja itse voi säästää energiaa. Tämä tietystikin liittyy selkeästi siihen, että laskut ovat helposti ymmärrettäviä. Kolmas tapa toimia on helpottaa sitä, että kuluttaja voi vaihtaa energian toimittajaa helpommin. Jopa kollektiivista sähkön tai energian toimittajan vaihtoa on kokeiltu, ja komissio haluaisikin pohtia, mitä mahdollisuuksia olisi laajentaa tätä käytäntöä laajemminkin eri jäsenvaltioihin. Grazie, signor commissario. Kiitoksia, komission jäsen. Senalova on pyytänyt puheenvuoroa ja en tiedä, onko täällä muita, jotka haluavat puheenvuoron. Voitte ilmoittaa sen nyt, niin voitte sitten puhua. Eli otamme nyt kaikki puheenvuoropyynnöt ja sen jälkeen komission ja sen voi sitten vastata kaikille. Sen alla seuraavaksi, olkaa hyvä. Dobrý den, pane komisaři. Já v podstatě se omlouvám kolegyním a kolegům, kteří tady byli od začátku, na rozdíl ode mě, eh, a dostanou slovo, slovo až po mně. Já se omlouvám. Kiitos. Anteeksi, että olen myöhässä. Olen toisessa valiokunnassa äänestämässä. Hyvä komissaari. Me tapasimme viime viikolla. Kun tsekkialokova Schmeidi Konnat esitettiin täällä. Koska meillä on ongelmia nykylainsäädännön täytäntöönpanossa vielä viisi vuotta sen jälkeen, kun vilpilliset käytänteet direktiivi on astunut voimaan, tilanne ei ole paljonkaan muuttunut. Joten pidän mainitsemaan julkista kuulemista tervetulleena kuluttajasuojan alueella. Maaliskuussa 2013 komissio ilmoitti, että keskitytte enemmän yhteistyöhön valvontaviranomaisten kesken. Kuten viime viikolla kävi selväksi, uudenlaisia kikkoja kehitellään. Yritykset ovat kekseliäitä, aloittavat toimintansa yhdessä jäsenvaltiossa. Toiminta kielletään siellä. He vaihtavat maisemaa toisen jäsenvaltion usein. Matka käy itään joten hyvien käytänteiden jakaminen olisi avuksi. Kysymykseni liittyy näihin tiedotuskampanjoihin, joita täksi, tänä vuonna lanseerattaisiin. Meillä on kansalaisten vuosi, mutta en ole huomannut mitään mainittavia toimia tällä alueella. Joten kysyisinpä, minkälaisiin toimiin komissio vielä tämän kampanjan puitteissa aikoo ryhtyä. Ja lopuksi kuluttajansuojasta liittyen näihin virpillisiin keinoihin, myyntikeinoihin. Esimerkiksi yritykset järjestävät suuria tuote- ja tapahtumia ja yrittävät huijata kuluttajia ja, ja sitten sen jälkeen tosiaan lähtevät ulkomaille – Onko teillä tä- tällaisiin maihin kohdistuvia toimia? Kiitos, tämän Tentuun. Um, ja też to bardzo doceniam, panie komisarzu, że pan tak... Kiitoksia, komission jäsen. Te olette ollut jatkuvasti yhteydessä meihin ja uskon vakaasti, että tästä on etua meille ja yhä enemmän tulevaisuudessa. Haluaisin nyt tänään puhua useasta kysymyksestä, mutta aluksi nämä verkkovälitteiset riinaratkaisumenettelyt, sähköinen kauppa ja tuomioistuimen päätökset. Hyvin pitkään ennen kuin direktiivi muotoiltiin, niin työtä oli tehty ja matkan varrella oli tiettyjä ongelmia. Te puhuitte komission realismista mutta tämä ehdotus ei nyt ollut kovin realistinen alun pitää, mutta parlamentti teki siitä realistisen. No, millaista edistystä teillä on nyt tapahtunut näissä eri kysymyksissä? Ja millaiseksi arvioitte yhteistyönne jäsenvaltioiden kanssa, mitä tulee direktiivin täytäntöönpanoon? Ehkä jäsenvaltiot tarvitsevat hiukan tukea tai jonkinlaista koordinointia, jotta tämä vaihtoehtoinen riidan ratkaisumenettely on johdonmukainen kaikkialla EU:ssa. Sitten hankkeiden rahoittamisessakin on ollut ongelmia, koska todettiin, että komissiolla ei ollutkaan riittävästi varoja rahoittaa näitä hankkeita ja maksaa esimerkiksi käännösjärjestelmästä, jota tarvitaan tähän riitojen ratkaisumenettelyyn. Eli haluaisin nyt kuulla, oletteko löytänyt ratkaisun ongelmaan ja mikä nyt on tilanne tämän käännöstyökalun suhteen. Ja ehkä voisitte pitää sitten tässä valiokunnassa vaikka jonkinlaisen esityksen, koska tämä on kuitenkin kuluttajien kannalta hyvin tärkeä aihe, ja minulta on kysytty tästä hyvin paljon. Eli millaista edistystä tällä foorumilla tapahtuu. Ja vielä haluaisin puhua Gebhardille tästä Made in-ajatuksesta – kansalaisjärjestöiltä ja kuluttajajärjestöiltä olen kuullut, että tämä made in, eli alkuperätiedot ovat harhaanjohtavia, koska markkinoilla on paljon tuotteita, jotka on valmistettu useissa maissa, ja Saksan ratkaisu tämän made in tiedon osalta on vapaaehtoinen, eli tätä tietoa voi tarjota, mutta se ei ole pakollista. Ja se tietysti antaa paljon harkintavaltaa tuotteiden valmistajille, mutta se ei, ei silloin ole harhaanjohtava. Eli tuote todellakin on silloin valmistettu jossain tietyssä maassa ja Saksassa käytössä oleva ratkaisu on erittäin tehokas ja se on esimerkki, jota EU voisi seurata. Kiitos. Grazie. Maria Irigoyen Peres. Kiitoksia sitten Irigoyen Peres. Muchas gracias. gracias. Kiitoksia komission jäsen. Minä nyt palaan tähän aiheeseen ja perusoikeuteen, eli oikeus terveyteen ja oikeus ihmisarvoiseen elämään ilman mitään suurempia sosiaalisia eroja. Kun ajatellaan vaikka uusimpia lääketieteellisiä hoitokeinoja, ne ovat myöskin usein kalliita. Ja tiedän, että sosiaalisiin oikeuksiin on nyt liittynyt myöskin Eurooppa-ajatuksia. Ja kysymys olisi, mitä komissio aikoo ehdottaa, kun ajatellaan näitä hyökkäyksiä, jotka ovat kohdistuneet eurooppalaisiin, vaikka omassa maassani Espanjassa siellä on nyt uusi maksu sairaalahoitojen ja lääkkeiden osalta. Kiitos. Grazie Maria, la collega Metz. Kiitos seuraavaksi Metsola. Grazie, eh, mistoqsija ja ispirata Kiitos. Kysymykseni perustuu samalle pohjalle kuin mitä Rova Tuunia puhui tästä verkossa tapahtuvasta kiistojen ratkaisusta. Me olemme keskustelleet asiasta komission kanssa useamman kerran. On joitakin taloudellisia rajoitteita tälle käännöstyökalulle, jota verkossa voisi käyttää. Tiedämme, että kuluttajaohjelma ei voi täysin rahoittaa tätä käännösohjelmaa, kun sen budjettia on leikattu. Herra komissaari, voisitteko kertoa meille, oletteko yhä sitoutuneet Oletteko vielä varmis pitämään huolen siitä, että verkkopalvelun käännöstyökalu rahoitettaisiin? että tämä on erittäin tärkeä. Grazie, adesso do la... Kiitoksia. Seuraavaksi komission jäsen vastaa sitten esitettyihin kysymyksiin. Thank you, Mr. Chair. Uh, so... Kiitos puheenjohtaja. Jatkakaamme tätä näkemysten vaihtoa kaikista näistä tärkeistä aiheista, jotka arvon jäsenet toivat esiin. Ensinnäkin nämä epäkelvot kaupalliset käytänteet, jotka paljastuivat tästä elokuvasta, joka näytettiin täällä parlamentissa hiljattain. Tämä filmihan käsitteli epäoikeudenmukaisia käytänteitä, joiden kohteeksi vanhukset ovat joutuneet kun tällaiset vilpilliset kaupustelijat pakottavat vanhuksia ostamaan tavaroita, joita vanhukset eivät edes halua ostaa. Täytäntöönpano kuluttajansuoja lainsäädännössä on tietystikin kansallisten viranomaisten kontolle kuuluva asia. Itse Sitoudun siihen, että pyrin paremmin koordinoimaan asioita ja jotta koordinaatio ja yhteistyö sujuisi paremmin kansallisten täytäntöönpanoviranomaisten suunnalla. Tässä täytyy varmistaa se, että ne, jotka ovat joutuneet epäkelpojen käytännöllisten kaupallisten käytänteiden kohteeksi, heidän täytyy saada apua. Kuluttajan suoja yhteistyö kansallisten täytäntöönpanon viranomaisten kesken on merkittävä askel juuri tuohon suuntaan. Hyvin pian, parin viikon kuluttua, aloitetaan sidosryhmien kuuleminen. Tuossa yhteydessä kaikki kansalliset viranomaiset voivat kertoa kaikkein relevanteimmista ja vaikeimmista epäkelvoista kaupallisista käytenteistä, joihin he ovat törmänneet työnsä yhteydessä, jotta pystytään tunnistamaan parhaat käytänteet, joista voidaan sitten kertoa muille, muiden jäsenvaltioiden täytäntöönpanon viranomaisille, jotta niistä voidaan ottaa opiksi. Tuo julkinen kuuleminen ei tule toteutumaan pelkästään kansallisten viranomaisten ja komission kesken, vaan tämä on hyvin laaja kuuleminen, jossa on mukana eri eturyhmiä ja sidosryhmiä mukaan luettuna kuluttajajärjestöt, jotka ovat mukana tässä yhteistyössä. Tulen ottamaan kaiken tämän tiedon sitten talteen. Tulen hyödyntämään tätä silloin, kun lainsäädäntöpuolta viedään eteenpäin. Sitten vaihtoehtoisesta tai verkkovälitteisestä riitojen ratkaisusta, ODRstä ja ADRstä, toteaisin, että kyse on merkittävästä tavasta ratkaista kuluttajakiistoja ilman, että niitä viedään tuomioistuinten eteen. Tästä on hyötyä kuluttajalle. Kannattamme tietystikin voimakkaasti sitä, että eurooppalaisia kuluttajakeskuksia ja neuvontakeskuksia kehitetään joiden kautta kuluttajia voidaan auttaa, mutta vaihtoehtoinen riitojen ratkaisu ja verkkovälitteinen ODR-foorumi niin ikään auttavat kuluttajia ratkaisemaan ongelmia omalla kielellään. Duiden välineen kautta kuluttaja saa tietoa, joka ei ole pelkästään halvempaa ja helpommin käytettävää ja tehokkaampaa kuin mitä tuomioistuinten tuomioistuin käsittely olisi. Voin vain toistaa sen, mitä sanoin aiemminkin eri lupaukseni, että UDR riitonratkaisumekanismia otetaan käyttöön vuoteen 2016 mennessä, niin kuin lainsäädäntö edellyttää. Komissio pyrkii löytämään kaikki tekniset ja rahoitukselliset ratkaisut, jotta ODR-foorumi saadaan tuohon mennessä toimimaan. Kuluttajaohjelmasta saamme rahoitusta. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä. Nyt on jo sovittu rinnakkaisesta lisärahoituksesta ODR-foorumille. Ja voin jälleen kerran toistaa, että ODR-foorumi tullaan saamaan kyllä toimimaan ennen vuotta 2016. Tämä on vaihtoehtoinen riitojen, tai verkkovälitteinen riitojenratkaisufoorumi. Täällä esitettiin merkittävä kysymys ja kommentti, jotka liittyivät terveydenhoitojärjestelmiin ja niihin ongelmiin, jotka ovat yhä suurempia terveydenhoidon rahoituksen ollessa kyseessä. Tämä on jälleen kerran sellainen kuluttajapolitiikan osa-alue, josta kuluttajasiosta vastaava komissaari voi olla vastuussa yhdessä kilpailuasioista vastaavan komissaarin kanssa. Voimme yhdessä pyrkiä ratkaisemaan näitä ongelmia ja varmistamaan sen, että potilaiden eduista pidetään kiinni ja niitä edistetään. Minä tulen viemään tätä viestiä eteenpäin ja tulen tekemään yhteistyötä komissaari Borgin kanssa, jotta kokonaispuitteet saadaan kuntoon, jotta potilaiden terveys, terveydenhoito saadaan kuntoon ilman, että rahoituspaineet rahoituksen puute eivät tule heikentämään hoitoa. Rahan puute vaivaa tätäkin sektoria monissa jäsenvaltioissa. Lisäksi kuulin kysymyksen tai kommentin edellisellä kysymyskierroksella, joka liittyi tarpeeseen saada aikaan tasapaino lääkinnällisiä laitteita koskevan paketin yhteyteen yhtäältä – potilas- tai kuluttajaturvallisuuden ja toisaalta innovatiivisuuden ja Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn välille silloin, kun on kyse lääkinnällisten laitteiden valmistajista ja etenkin pk-yrityksistä, jotka hyvin pitkälti ovat niitä yrityksiä, joissa tällaisia innovatiivisia uusia lääkinnällisiä laitteita kehitetään. On aivan totta että että tasapainon aikaansaaminen näiden kahden asian välille ei ole koskaan helppoa. Minusta vaikuttaa siltä, että kokonaisa konsepti koko tämän lääkinnällisiä laitteita koskevan paketin takana niiden tarkistustenkin valossa, jotka parlamentti on hyväksynyt ja komission ehdotusten valossa. Tämä koko paketti on menossa sellaiseen suuntaan, että loppujen lopuksi saadaan aikaan kokonaisvaltainen paketti, joka ei millään tavalla vaaranna lääkinnällisten laitteiden turvallisuutta tai potilaiden turvallisuutta yhtäältä, mutta joka samanaikaisesti pitää yllä Euroopan teollisuuden kilpailukykyä ja innovatiivisuutta, innovointikykyä Osittain tämä juontuu, juontaa juurensa siinä, että hallinnolliset menettelyt ja ennen markkinoille tuontia tarvittavat toimet antavat meille kilpailuedun suhteessa muihin maailman osiin. Ringrazio molto il commissario. Kiitokset komission jäsenille näistä vastauksista. Me voimme palata moniin näihin asioihin vielä myöhemmin hänen kanssaan. Hänhän on yksi komission jäsenistä, joka lähinnä on tekemisissä tämän valiokunnan toiminnan kanssa. Eli myöskin teidän nimissänne kiitän häntä. Ja nyt pidämme pienen tauon ja jatkamme 16.10, koska meidän täytyy siirtyä äänestyksiin ja meidän täytyy antaa nyt aikaa kollegoille, jotka ovat muissa valiokunnissa, saapua paikalle äänestämään kanssamme. Eli jatkamme työtämme täsmälleen 10 minuutin kuluttua. Kiitos.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 Se i colleghi prendono posto, possiamo cominciare. No niin, jos kollega käytte paikoillenne, niin voimme ryhtyä äänestämään. Täällä on paikalla vieraita Ruotsista. Tervehdys heille. Heillä on kärsivällisyyttä osallistua jos voisit odottaa hetken, sen jälkeen kun olemme käynnistäneet äänestyksen, mutta vasta sen jälkeen voitte istua paikalle. Eli meidän täytyy ainakin tämä ensimmäinen äänestys hoitaa pois ennen kuin voitte käydä istumaan. Se l'onorevole Tarabella prende posto. Jos Tarabella voisi käydä paikalleen. Ensimmäinen äänestys koskee valiokunnan vuoden 2014 kokouskalenteria. Koordinaattorit ovat jo hyväksyneet tämän kokouskalenterin ja meidän täytyy vielä vahvistaa tämä päätös. Eli kuka puoltaa tätä vahvistamista? Kädet ylös. Vasta-äänet. Tyhjää. Eli kokouskalenteri on hyväksytty. Ja nyt sitten vieraamme voivat käydä paikoilleen ja jatkamme äänestystä. Dobbiamo votare a questo punto la relazione di Seuraavaksi Maria Irgoen Peresin lausunto sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelma 2012-2020 innovatiivista terveydenhuoltoa ensimmäiselle vuosisadalle. Jos teillä on äänestysluettelo, niin voimme äänestää. Eli ensin tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 lisäyksenä puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pyytäisin nyt, että nostatte käden kunnolla ylös, jotta se näkyy myöskin tänne puheenjohtajan paikalle. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan. No, tarkistamme tämän sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistukset 13 ja 14, ne ovat identtiset. Äänestämme heti sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 ja 23 identtiset tarkistukset Äänestämme heti sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 20. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromistarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestämme lausutulonnoksesta kokonaisuudessaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 30 ääntä puolesta, yksi ääni vastaan. Onnittelut valmistelijalle. Seuraavaksi Galpeltsin lausuntoluonnos Euroopan puolustuksen teollinen ja teknologinen perusta. Teillä on äänestyslistat. Kompromistarkistus 1. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 4. Tarkistus neljän puolesta. Siis tarkistus neljän Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromistarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromistarkistus kolme kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Gebhard. Haluaisin vain todeta, että en tue, en ole erkitä tätä kompromissia toisin kuin tässä äänestysluettelossa lukee. Minä en tue tätä. Okay. Allora. Selvä. Eli äänestämme tästä kahdessa osassa Ensimmäinen osa, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 23, 24, 25 yhdessä Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 33 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Sitten äänestämme koko lausutulonoksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 19 puolesta 11 vastaan kaksi tyhjää ääntä. No niin. Eli tässä kohtaa äänestykset on hoidettu loppuun. Odottelemme nyt pari minuuttia, että kollegat voivat poistua, jos heillä on muita menoja ja sen jälkeen sitten jatkamme keskusteluamme. Eli täsmälleen kahden minuutin kuluttua. proprio giustissimi nei tempi questa volta. Eh. Una macchina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 Bene, possiamo riprendere i nostri lavori. No niin, sitten jatkamme kokousta. Eli ensin puhumme nyt yhtenäismarkkinoiden hallinnoinnista. Tästähän käytiin ensimmäistä keskustelua, siis tästä mietinnöstä, jo viime vuonna. Euroopan komissio esitteli ehdotuksensa ja tiedonannon, joka liittyy hyvin paljon meidän toimintaamme, koska siinä puhuttiin sisämarkkinoiden hallinnoinnista. Nyt kun komissio on ottanut tarkastavakseen nämä sisämarkkinat, niin se on erittäin myönteinen ja huomattava seikka – ja kyse on nyt siitä, että voisimme jatkuvasti kiinnittää tähän huomiota ei pelkästään sisältöihin, vaan myöskin menettelyihin sillä tavalla, että myöskin tulevaisuudessa, kun tehdään näitä vuosianalyysejä ohjausjakson puitteissa, niin tehdään erityiskertomus liittyen sisämarkkinoiden kehittymiseen. Me olimme jo käsitelleet tätä aihetta ja äänestäneet ehdotuksesta, joka on mukana Schwabin mietinnössä. Siitä äänestettiin ohjausjakson yhteydessä täysistunnossa. Ja tämä käytänne on vahvistunut ja vakiintunut. Ja sitä kautta voimme vahvistaa myöskin oman valiokuntamme roolia, kun ajatellaan tilannetta aikaisemmin. Eurooppalainen ohjausjaksohan tähtää siihen, että on menettelyihin liittyviä vertailukohtia, jotta komissio pystyy toteuttamaan 2020 hanketta. Ja nimenomaan tästä syystä meidän ei pidä rajoittaa rajoittaa valiokunnan työtä ainoastaan tärkeisiin pilareihin, jotka liittyvät talouspolitiikkaan yhtäältä, ja sitten taas sosiaali- ja työpolitiikkaan toisaalta. Nämä kaksi pilaria ovat yhteydessä toisiinsa, ja se johtuu säännöistä ja siitä, miten sisämarkkinat toimivat. Nämä viitepuitteet ovat nyt laajemmat ja niiden avulla – voidaan huomattavasti helpottaa komission työtä ja tällä tavalla voidaan rikastuttaa sisältöä poliittisesti, myöskin kun ajatellaan mekanismia, joka toimii ohjausjakson yhteydessä. Eli meillä pitää olla ohjausjakson liittyvä koordinointimenetelmä, koska tässä nyt ei ole kolmea pilaria, vaan nyt ne ovat integroituneet toisiinsa ja yhdenvertaisia. Ja meidän täytyy nähdä avainalat, jotka komissio on ottanut esille. Ja alat ovat siis palvelut. Ja sitten kun katsotaan näitä rahoituspalveluita, siihen liittyvä energia, liikenne ja digitaaliset markkinat. Mielestäni olisi hyvä lisätä muita arvioinnin kohteita, jotka liittyvät nimenomaan kuluttajan suojaan. Kun ajatellaan kansalaisia, henkilöitä kansalaisina ja työntekijöinä. Ja tällä tavalla voidaan kehittää sisämarkkinoiden toimintaa. Mutta meidän täytyy nyt oikealla tavalla ottaa huomioon ja painottaa oikealla tavalla oikeuksia, joita on kaikilla – tahoilla sisämarkkinoida. Se on merkittävä seikka ja meidän täytyy muistaa, että kaikkien oikeudet ovat edustettuina sekä yksilöiden että myöskin yhteisöjen edut. Schwabin mietinnössä oli otettu vertailukohdaksi ehdotukset, jotka liittyivät Single Market Actiin, sisämarkkinatoimintapakettiin ja myöskin siellä sen toisessa versiossa, joka juuri oli aikoinaan julkistettu, niin tässä kohtaa meillä on mahdollisuus palata tähän sisältöön, ja siinä on tiettyjä elementtejä, joita pitää katsoa nyt hiukan tarkemmin. No, mietinnössä pitää ottaa mukaan myöskin sisämarkkinoiden analysointivälineet. Ja meidän täytyy katsoa, mitä välineitä on aikaisemmin käytetty mutta meidän täytyy myöskin miettiä uudenlaisia valvontamuotoja ja tarkistusmuotoja, joiden avulla voidaan viitekohdaksi ottaa se, millä kannalla kuluttajat ovat näissä asioissa. Ei siis riitä pelkästään se, että arvioidaan ainoastaan tilastoja tai joitain määriä, vaan meidän täytyy myöskin katsoa, millaisia kantoja eri sisältöjen osalta sisämarkkinoilla ovat kuluttajat. Eli meidän, he ovat tärkein viiteryhmämme, koska he ovat pääosassa näissä kysymyksissä ja vastaanottajia, kun ajatellaan tämän valiokunnan tekemää työtä. Esittelen tekstin 15. lokakuuta mennessä. Ja meillä on näin ollen riittävästi aikaa, jotta voimme keskustella tästä aiheesta, koska tarkistusten jättämisen määräaika tällä hetkellä on 15. lokakuuta. Jos komissio vielä ei ole esitellyt omaa analyysiään, vuosikertomustaan kasvusta, niin meidän täytyy miettiä sitten toista määräaikaa tarkistukselle, jotta me kaikki pystymme sitten ottamaan riittävällä tavalla huomioon komission tekemät analyysit. Eli tällä hetkellä 15. lokakuuta ja sitten 25. marraskuuta tarkistukset mutta tämä saattaa vielä muuttua, mikäli komission arvio on erilainen kuin tähän mennessä odotettu. Ja tästä syystä, näin nyt lisää mitään muuta, meillä on mahdollisuuksia vielä keskustella tästä tekstistä näistä tarkistuksista ja kompromisseista Eli päätän nyt puheenvuoroni tähän ja sitten voitte käyttää puheenvuoron. Ja ensimmäisenä ensin edustaja Hanslik kansanpuolueesta ja sitten Chachimarkakis liberaaleista. Olkaa hyvä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 Euroopan kansalaisten ja myöskin sijoittajien kannalta. Sen vuoksi onkin hienoa kuulla, että nyt on saatu vihdoinkin mietintö tästä aiheesta. Tätä taustaa vasten toteaisin, että haluaisin todeta seuraavia seikkoja. Ensinnäkin löydetään tärkeää viime vuotin herra Schwabin mietintö pistetään asianmukaisesti täytäntöön, sikäli, sikälikin kun me tarvitsemme kunnollista analyysiä. Meidän täytyy kunnolla tutkia tätä asiaa ja sitten pistää täytäntöön täysin sisämarkkinoiden periaatteita silloin, kun tarkastelemme eurooppalaista ohjausjaksoa. Tuossa yhteydessä täytyy tarkastaa myöskin sisämarkkinoiden toimintaa. Toistaiseksi meillä ei ole minkäänlaista yhtenäistä markkina-aluetta, joka muodostaisi voimakkaan pilarin. Ja tämä on erittäin tärkeää, kun pistetään täytäntöön sisämarkkinoiden periaatteita jotka ovat äärimmäisen tärkeitä, mikäli halutaan yhteismarkkinoita toimimaan kunnolla ja mikäli halutaan pitää niiden kilpailukyvystä ja samalla luodaan työpaikkoja ja kasvua. Schwab huomauttaa, että jotta noihin tavoitteisiin päästäisiin, on tarpeellista, että jäsenvaltiolle annettuut vuotuiset suuntaviivat, jotka komissio määrittelee, keskitettäisiin enemmän sisämarkkinakysymyksiin. Vielä tärkeämpää olisi, että jäsenvaltioiden pitäisi olla voimakkaammin mukana pistämässä täytäntöön näitä niin sanottuja suuntaviivoja. Eikä jäsenvaltioiden pitäisi niinkään keksiä syitä olla toteuttamatta niitä, niin kuin Ranskassa keskityt enemmän tähän suuntaviivojen kiertämiseen. Schwab on pistänyt merkille, että komissio on ryhtynyt jo pistämään täytäntöön tiettyjä ehdotuksia, jotka hänen mietinnössään alun perin oli. Voin näistä mainita joitakin. Ensinnäkin vahvistettu tällainen sviippaus, eli verkkosivujen lävitse käyminen tai tarkastelu. Lisäksi on saatu lisätietoa tutkimuksen avulla, joka valmistettiin tai laadittiin mietinnön esittämisen jälkeen. Meidän poliittinen ryhmämme ja herra Schwab esittelijän, esittelijänämme ovat erittäin iloisia että toivovat tekemään, että esittelijä jatkaisi juuri tällä samalla tiellä ja toimisi aivan yhtä päättäväisesti ja rakentavasti kuin herra Schwab toimi oman mietintönsä yhteydessä. Meidän poliittinen ryhmämme toivoikin, että yhteistyöstä tuo, tulee erittäin läheistä ja hedelmällistä imkovaliokunnassa, kun me viemme tätä asiaa yhdessä eteenpäin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia sitten liberaaleista, Chachimarkakis. Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että suurin osa kollegoista, jotka ovat työstäneet tätä asiaa, eivät ole niin tietoisia tämän mietinnön merkityksestä kuin voisi olla. Pari vuotta sitten työstettiin valtion velkakriisiä ja silloin pohdittiin tällaista Euroopan talouden, talouden ohjausjaksoa ja tuossa yhteydessä tuo ohjausjaksoajatus toteutuikin. Kuitenkin kaikki ovat omalta osaltaan vaikuttaneet valtion velkaan, kun kasvu hidastuu ja tuotanto hidastuu. Tämä johtaa korkeampaan velkaantuneisuuteen ja tämä kaikki kulkee käsikädessä sisämarkkinoiden kanssa. Siksi on aivan loogista, ja oikeastaan tämä olisi pitänyt hoitaa kunnon paljon aiemminkin, että nyt tarkastelemme rinta rinnan talouden kehitystä, valtion velkaantuneisuutta ja toisaalta sisämarkkina-asioita. Nämä kulkevat rinta rinnan keskusteluissa. Kuten kollega Schwab omassa mietinnössään totesi, että tietystikin täytäntöönpano on tärkeää, mutta ei tämä vielä riitä. Sisämarkkinoiden syntymistä on kulunut 20 vuotta ja 10 vuotta kulunut siitä, kun eurotettiin käytä. Nyt täytyy pohtia ei pelkästään täytäntöönpanoa, täytäntöönpanoa vaan myöskin sitä, miten täytäntöönpano saadaan tasaisemmaksi eri jäsenvaltioiden kesken. Jäsenvaltio kun tarkastelee, sillä nähdään ääripäitä ja kun tarkastetaan ääripäissä olevia jäsenvaltioita, niin toisessa miljoona työpaikkaa on menetetty, eli Kreikassa ja toisessa maassa, jonka tunnen erittäin hyvin, ja Saksassa, on syntynyt puoli miljoonaa uutta työpaikkaa samanaikaisesti. Tämä on sellaista kehitystä, joka ei pitkällä aikavälillä ole kestävää. Tietenkään. Ja kun tarkastetaan sitä, kuinka me eurooppalaisena suhtaudumme tähän, meillä on tämmöinen tulostaulu, Viimeisin sellainen on peräisin heinäkuulta ja toinen helmikuulta 2013. Voidaan havaita, että tulostauluissa tällainen kielteinen kehitys on saattanut johtaa aggressiiviseen toimintaan sisämarkkinoilla. Ja tässä on ikään kuin menty taaksepäin suhteessa komission ehdotuksiin. Ranskassa esimerkiksi on suhtauduttu kielteisesti seikkoihin, että Saksassa on otettu myönteisesti vastaan, koska Saksanhan on ylijäämää. Ja joissakin maissa täysin jätetään huomiota tällaiset huomiot. Rova Hanslik totesi, että mitä Ranskaan tulee, tämä sama pätee myöskin Saksaan. Eikä tällainen peli vetele, mikäli meillä on tulostauluja ja mikäli haluamme keskustella siitä, mikä on hyvää ja huonoa ja mitä pitää pistää täytäntöön, niin se, että täytäntöpanoina peräänkuulutetaan, niin minun mielestäni tämä komission peräänkuulutus ei pelkästään, tai kaikuu pikemminkin kuurolle korville. Sisämarkkinoita kun pyritään kehittämään ja kun tarkastellaan, että työpaikat keskittyvät Euroopan keskialueelle ja äärialueella tuottavuus vain vähenee, niin ei tällainen käy päinsä. Rova Kepartia varmaan miellyttää se, että nyt täytyisi ryhtyä toiminnassa asioissa, mutta täysin loogista on, että ylijäämämaissa subventioita jaetaan sen hyväksi, että ihmiset menevät etevään, etelään lomalle, että saadaan hieman tasoitettua tätä. Taloudellisesti tämä on tietystikin täysin järkevää, mutta poliittisesti, mikäli sanoisin tämän ääneen, Saksassa ne minut kyllä noiduttaisiin pois paikalta. Meidän täytyy toimia tässä johdonmukaisesti. Herra Koferatin mietintö, arvopuheenjohtaja, on yksi tapa toimia. Tämä saisi parlamentin äänen kuuluviin. Ja meidän täytyykin puhua tässä hyvin äänekkään sanakäänteen. Jäsenvaltioiden ja komission täytyy tehdä se, mitä he lupaavat käytännössä, koska muuten tämä on verorahojen tuhraamista. Ja mitä ei tapahdu? Jossakin maassa saattaa, ottaa työpaikat vain kärsivät entisestäänkin. Grazie. Ci sono altri colleghi. Kiitoksia. Onko muita kollegoita, jotka haluavat käyttää puheenvuoron? Jos ei, niin sitten komission edustajat ehkä voisivat kommentoida vähän näitä puheenvuoroja. Pärdino. Ilmeisesti kukaan ei halua komissiosta puheenvuoroa. No, sitten minä jatkan ihan lyhyesti. Olen samaa mieltä näiden huomioiden kanssa. Tosiasiallinen ongelma on se, miten voidaan toimia johdonmukaisesti tässä kolmannessa pilarissa eli sisämarkkinoilla – Parlamenttihan ja tämä ja komissio ja neuvostokin ovat samaa mieltä näistä vaatimuksista, mutta käytännössä sitten asiat eivät täsmää ihan tähän, tätä teoriaa. Meidän täytyy kuroa tämä ero umpeen, eli meidän täytyy tehdä sovellettavaksi sen kaikki osat, kaikki osat Schwabin mietinnöstä ja vahvistaa eurooppalaista ohjausjaksoa, jotta se olisi tiiviimmin yhteydessä talouteen, talouspolitiikkaan, joka siitä koituu, ja sitten sosiaalipolitiikkaan ja myöskin sisämarkkinapolitiikkaan. Meidän täytyy toimia tässä yhdessä ja muistuttaisin tässä suhteessa, kuten sanoin, 15. lokakuuta tämä mietintö valmistuu ja 25. marraskuuta mennessä, jos sitten mitään muutoksia ei tule komission puolelta, niin se on määräaika sitten tarkistusten jättämiselle. Sitten voidaan siirtyä esityslistalla seuraavaan kohtaan, No, ja minulla on edelleen puheenvuoro. Kyse on minun lausunnostani. Ja tämä koskee muita kuin taloudellisia tietoja. vastaava valiokunta on oikeudellisten asioiden valiokunta, mutta tämä direktiivi ainakin minun mielestäni on kehittynyt kahdesta lausunnosta, jotka hyväksyttiin parlamentissa kesäkuussa koskien yritysten yhteiskuntavastuuta. Ja niiden asiakirjojen pohjalta, joita olemme saaneet komissiolta. Yritysten yhteiskuntavastuu vastuu tarkoittaa käytännössä sitä, että yritykset vapaaehtoisesti voivat toimia ja miettiä aika pitkälle menneisyyttä näissä asioissa. Tästähän Jacques Delors jo vuonna 1993 julkisti valkoisen kirjan. Ja nyt näitä käytänteitä on sitten otettu käytäntöön. EU on toiminut näissä kysymyksissä, sekä parlamentti että komissio, ovat pitäneet kiinni tästä vapaaehtoisuudesta ja sosiaalisen yhteiskuntavastuun keskiössä on ollut yritysten maine. No, tämä kehitys ei ollut mitenkään lineaarista, vaan on myöskin ollut vähän hetkiä, jolloin on ajettu takapakkeja. Kehitys on pysähtynyt tai näitä sääntöjä ei ole sovellettu hyvin. Ja syitä tietysti voidaan nähdä tietyissä ristiriitaisuuksissa – jotka liittyvät lähinnä 2000-luvun tapahtumiin, ja ne koskevat suuria yritysryhmiä, jotka ovat laatineet hienoja raportteja yhteiskuntavastuusta, ja sitten ne käyttäytyvät aivan toisella tavalla kuitenkin. Ensinnäkin pari esimerkkiä, eli suuret öljyalan yritykset, jotka tekivät hienoja raportteja ja puhuivat vastuusta, mutta sitten ne ovat ihan surutta saastuttaneet meriä, koska he kuljettivat raakaöljyä aluksilla, joilla ei ollut minkäänlaista turvallisuusvarustelua ympäristöä ajatellen. Eli samalla kun he puhuivat suuresta vastuusta, he tekevät samalla työtä kaukaisissa maissa ja käyttivät lapsityövoimaan. Eli tämä on luonut nyt monenlaisia ongelmia, kun mietitään yritysten yhteiskuntavastuuta. Mutta sitten on myönteisiäkin seikkoja. Komission ehdotus on johtanut kahteen lausuntoon parlamentissa ja nyt on ehdotettu direktiiviä, joka liittyy muihin kuin taloudellisten tietojen julkistamiseen. Ja tätä asiaa meidän täytyy käsitellä ja rikastuttaa komission tekstiä. No sitten kun katsomme näitä ehdotuksia, niin tässä on myönteiset puitteet kun ajatellaan tätä sanamuotoa ja komission tarkoitusperiä. Eli tavoitteena on taata mahdollisimman suuri läpinäkyvyys, mitä tulee yritysten käyttäytymiseen, kun ajatellaan kaikkia sidosryhmiä ja erityisesti kuluttajia. Hehän ovat tärkein sidosryhmä yrityksille. Eli minun mielestäni meidän täytyy tehdä tiettyjä muutoksia, jotta voimme myönteisesti vaikuttaa tähän kysymykseen. Ja mielestäni hyödylliset ja järkevät muutokset, jotka parlamentti on päättänyt, päättänyt pyytää, on se, että täytyy tarkastella näitä kynnysarvoja. Komissio on ehdottanut suurten yritysten osalta 500 työntekijää, ja mielestäni tätä pitäisi laskea 250, koska 250 henkeä on kynnys, joka on muissa EUn säännöissä, kun kyse on ollut yrityksen koon määrittämisestä. Enkä nyt tiedä, kun puhutaan nyt taloudellisesta toiminnasta, niin sitten tämä 250 yhtäkkiä nouseekin 500. Sitten tässä on tarkemmin määritelty nämä riskit, jotka liittyvät yritysten toimintaan. Tässä on suuntaviivoja, joiden avulla voidaan yhtenäistää tiedot, joita saadaan yrityksistä, ja jotka on voitava tarkistaa aina. Ja mielestäni tämän velvoitteen ei pidä koskea ainoastaan suuria yrityksiä, vaan äsken hiljattain puhuttiin tarjouskilpailuista, eli tämän pitää koskea koko toimitusketjua. Ja tässäkin kohtaa olisi mahdotonta ymmärtää ainakin kansalaisille, että yritys käyttäytyy myönteisesti jossain asiassa, mutta sitten ei kuitenkaan valvota sitä, mitä alihankkijayrityksissä tehdään toimitusketjussa, joka silloin tällöin on aika pitkäkin. Meidän täytyy miettiä valvontamekanismeja. Mehän puhumme aina vapaaehtoisista toimista. Esimerkiksi yritys, joka ei toimita näitä tietoja, joutuu sitten selittämään, miksei näitä tietoja ole sovitettu, mutta ei kuitenkaan ole mitään automaattista pakkoa ilmoittaa sidosryhmille näistä asioista. Eli tämä on tärkeä direktiivi, koska tällä tavalla voidaan vahvistaa budjettia, joka nyt yhteiskuntavastuun osalta on tärkeää, mutta tällä tavalla voidaan myöskin antaa uutta sisältöä politiikan alalle, joka on hyvin tärkeää ja joka on ollut merkittävä, kun ajatellaan EUn toimintaa Lissabonin sopimuksen asti 2000-luvulla ja sitten tästä asiasta on tullut hiukan vähemmän merkittävä kuin aikaisemmin. No tietysti olen nyt kiinnostunut kuulemaan teidän huomioitanne ja yhdessä miettimään kanssanne, millä tavalla voisimme vahvistaa tätä direktiiviä ottamalla huomioon tietyt aiheet, jotka jo menevät osittain päällekkäin tämän politiikan kanssa. Ja me olemme toimineet tässä valiokunnassa vastuullisesti ja meillä on mielestäni ollut myöskin kauaskatseisuutta. Emmekä ole rajoittuneet pelkästään pieneen ulottuvuuteen lyhyellä aikavälillä. Eli nyt odottelen teiltä kommentteja ja tarkistuksia Määräaika tarkistusten jättämiselle on 15. lokakuuta. Eli ensimmäiseksi antaisin puheenvuoron paikalla oleville varjoesittelijöille ja kansanpuolueesta Pietikäinen. Olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Toivottavasti annatte anteeksi niin poliittisen taustan lisäksi. minun oma henkilökohtainen taustani maustaa näitä kommentteja, koska olen saanut äh, yrityshallinnosta ja äh, talousteteessä koulutukseni ja olen ollut yritysten hallituksissa noissakin. Ja tämä yritystausta antaa minulle sellaisen tunnun tähän, että ei voi nyt ihan välttää. Esittelijä olette tehneet hyvää työtä tähän asti mietinnän pohjaa ajatellen, niin kuin komissiokin. Minusta on kohtuullista, että pelikenttä olisi tasainen tässä vaiheessa. Että ka- ja että kaikki raportointi järjestelmät olisivat samalla tasolla ja tämä kynnys tälle äh, tilinpitojärjestelmillä olisi järkevä minusta. Sitten on iso juttu, joka puuttuu sekä mietinnöstä että komission sen ehdotuksesta. Ja minulla on epäselvää, mitä me voimme sille tehdä. Jos ajatellaan järjestelmää, jossa meillä on vapaaehtoisia toimia, eli tämä ei ole oikeasti sitovaa ja on erilaisia raportointijärjestelmiä, niin siinä meillä on iso päänsärky yritysten näkökulmasta. Olisi elintärkeää, että tämä informaatio on vertailukelpoista. Siksi meillä on IFRS ja, sit, ja tilinpäätösdirektiivi. Eri yrityksillä on samat säännöt sen suhteen, miten ne tekemisistä raportoivat. Ja asian ydin siinä on, että investoija tai kuka tahansa kykenee vertailemaan ja näkemään erot yritysten ja niiden toimien välillä. Ja niin kauan kun olemme vapaaehtoispohjalta ja raportointi toimii eri pohjalta niin Tämä ei ole mahdollista. Ja sitten julkisen mielipiteen kannalta on hyvin vaikea sanoa, suoraan on vaikea sanoa, että saako relevanttia informaatiota niiltä yrityksiltä, joita haluaa. Investoijan näkökulmasta heidän kengissään. Tässä olisi erilaista raportointi- ja integroinnin järjestelmästä. sitten on tilinpäätökset. Kummasta lukisi tarkemmin, kun esimerkiksi päättää, kun ne rahastot tekevät päätökset. Arvaisinpä, että ne lukevat nämä tilinpäätökset. Ja, ja sitten voi olla vaikea tunnistaa tätä lyhyen aikavälin näkökulmia. Yritys saattaa olla hyvin kannattava, mutta sillä saattaa olla pitkäaikavälin riskejä. Tässä saattaa olla hyväkin yritys, jonka voitot eivät ole niin korkeat, mutta sen, se investoi kestävyyteen pitkällä aikavälillä, hyvinvointiin ja brändiin. Mutta jos tällainen data ei ole vertailtavaa ja jos ei ole tällaista tulkintaa tukevaa informaatiota, niin vaarana on aina, että sitä ei voi. En sano, että ei tule, mutta ei, ei, ei tekemään parhaita päätöksiä, mutta ei, ei välttämättä pysty siihen. Ja mihin tämä johtaa? Meidän pitäisi pitemmällä aikavälillä saada yksi sääntökirja koko raportoinnille. Ja se pitäisi olla pakollinen osa integroitua raportointia kaikilla yrityksillä. Koosta riippumatta. Meillä ei ole vapaaehtoisella pohjalla tavallaan tällaisia tilinpitosääntöjä. Ja pelkään, että kaukana näitä pikkuaskeleita. Älkää ympärtäkö minua väärin, tämä on poliittisesti vaikeaa. niin me luomme turhaa byrokratiaa, vaikka haluamme sitä eroon. Vastaamme yrityksille raportointivelvollisuuksia, mutta emme saa sen tuloksena informaatiota, joka tekisi merkittävää vaikutusta investointipäätöksiin, eikä se tuo pitkän aikavälin investointiohjelmia, eikä se takaisi tasaista pelikenttää yritysten välillä. En tiedä, miten voisimme tässä vaiheessa tätä dilemmaa ratkaista. Tietää, että meidän täytyy neuvostella neuvoston kanssa. Ja että yritysmaailmassakin on monenlaista ilmaa. Olisi olla verran hankalaa päästä tähän tulokseen nyt tämän raportointivaatimuksen myötä. Mutta toivottavasti me kaikki löytäisimme ainakin sellaista, sen muodon ja sellaista ymmärrystä komission neuvoston kanssa, että asettaisimme uudelleen tarkastelupäivämäärän ja voisimme sopia yhdestä sitovasta raportointipohjasta ja suuntaviivoista. Suuntaviivoja uudelleen tarkastelu olisi sitten neljä tai viisi vuotta tästä päivästä. Jätänpä teille avoimeksi, olisiko tämä sellaista, että voisimme harkita. Grazie, ci sono colleghi che... Kiitoksia. Sitten muut. Markaakis, olkaa hyvä. No. Kiitos puheenjohtaja. Minä edustan täällä herra Kreutzmannia, joka on meidän varjoesittelijämme. Kun puhutaan yritysten yhteiskuntavastuusta, tästä on usein sen puhuttu parlamentissa aina määrä ajoin. Tämä osoittaa, kuinka tärkeämpiä yritysten toimet ovat ja kuinka paljon niin kannattaa kiinnittää huomiota. Yhteiskuntavastuu, mikä on uusi ilmiö ja useat yritykset ovat jo pistäneet näitä periaatteita käytäntöön, mutta tämä perustuu vapaaehtoisuuteen. Mikä on tehdä enemmän yhteiskunnan hyväksi, niin voi tehdä, mutta kuitenkin yritys itse voi viime kädessä tehdä vapaasti päätöksen. Komissio ehdottaa sitä, että mentäisiin kauemmaksi aina tästä vapaaehtoisuudesta. Ja kun lukee vaikutusarvion, vaikuttaa siltä, että ehdotukset ovat kuitenkin enemmän ideologian värittämiä Ja tässä tarkastellaan kansainvälistä kilpailua, sitä kuinka sinne pärjätään niin sitä, kuinka paljon lisää byrokratiakustannuksia koituisi säännöistä ja että yritysten pitäisi keskittyä ydinalueeseensa, eli siihen, että tuotetaan palveluita tai tavaroita. Komissio puhuu kustannuksista, sadasta, sadan tuhannen euron välillä liikkuvista kustannuksista. Tämä on hieman arvoituksellista kun tarkastellaan yksittäisiä henkilöitä, jotka ovat valmiita toimittavan tietoa ja laatimaan tällaisen kertomuksen. Mutta mikä sitten kokonainen osasto puuttuu yrityksestä ja sitten tietoa pitäisi saada tytäryrityksiltä, jotka ovat eri puolilla maailmaa, tai sitten on ulkoisia tilintarkastajia, jotka täytyy ottaa mukaan tähän työhön. Siinä on tämä monimutkaisempaa. Ja lisäksi yritysten tällainen monipuolinen lähestymistapa, esimerkiksi naisten kiintiö ja tasavertainen kohtelu. Herra Kreutzav, toteaa, että pätevien pitäisi palkata ja ottaa huomioon markkinointitavoitteet ja tulostavoitteita. Juuri johtoelimistä puuttuva monipuolisuus henkilöstön joukossa on usean otteeseen johtanut huomion, yrityksen joutumisen huomion kohteeksi. Pätevyys ja kokemus pitäisi asettaa tärkeimmiksi kriteereiksi. Yritykset, Yrityksen pitäisi voida, voida tehdä kunnallisia päätöksiä, mikäli johto on hyvin yksipuolinen, yksipuolinen niin tämä on silloin hankalaa. Kreutzmann suhtautuu kriittisesti esimerkiksi siihen, että soveltaismalla laajennettaisiin yrityksiin, jos on 250 henkeä tai enemmän. Lisä Kustannukset pitäisi siis säästää jostakin muualta ja siksi yritysten kilpailukyky saattaa kärsiä ja kuitenkin me pä- pä- pyrimme juuri päinvastaiseen. Tämäkin täytyisi kiinnittää huomiota. Grazie, io non ho altri... Kiitoksia. Muita varjoesittelijöitä nyt ei ole. Eli seuraavaksi Gebhardt, ole hyvä. Dankeschön. Kiitoksia paljon esittelijälle. Arvon Sergio, Uskon, että te olette laatinut äärimmäisen hyvän tekstiluonnoksen. Minä olen täysin samaa mieltä teidän näkemyksestänne sen osalta, että komissio on tehnyt periaatteessa hyvän ehdotuksen. Ja yhtä lailla on tärkeää, että tiedonanto ja avoimuutta parannetaan, koska tämä on tarpeellista. Kreutzmann ja Shatsimarkkakis voivat ehkä puhua tästä pidempäänkin, mutta Yhdysvalloissa on olemassa sellainen sääntö, joka koskee sukupuolikiintiöitä. Siellä se on paljon tiukempi kuin se, mitä tässä nyt konferaatin ehdotuksessa peräänkuulutetaan. Siksi Euroopan talouden kilpailutilanteen muuttumisesta tai heikentymisestä ei tässä nyt voida oikeastaan puhua, vaan pikemminkin saattaisi olla jopa eduksi, mikäli avoimuutta lisättäisiin kaiken kaikkiaan, koska yhteiskunnassamme on yhä selkeämmin havaittu, kuinka kuluttajat ja tavalliset kansalaiset, jotka tekevät ostopäätöksiä, ovat yhä tärkeämmässä asemassa He pitävät tärkeämpänä myöskin juuri näitä taustatekijöitä yritysten puolella. Ja juuri tämä toinen huomio, jonka Koferaatti esittää tekstissään, se, että toimittaisiin lainsäädännön puolella johdonmukaisesti ja että asetettaisiin reaksi tämä 250 työntekijää. Niin toden totta monissa eurooppalaisissa laissa tämä luku mainitaan, joten tämä olisi siksi johdonmukaisena, että pitäydyttäisiin tähän lukuun, eikä aina rivitä hatusta jotain toista lukua. Ja niin tämän pitäisi koskea myöskin alihankkijoita ja tytäryrityksiä, koska mitä hyötyä on tiedosta ja avoimuudesta, emoyrityksen kohdalla, mikäli sitten työtä tehdään aivan eri periaatteiden valossa muissa yrityksissä, joten saman velvoitteen pitäisi koskea kaikkia yrityksiä. Ja erityisen hyvänä pidän sitä, että koferaatti otti tämänkin asian nyt tapetille. No, no, altri colleghi, se... Täällä nyt ei ole muita kollegoita, jotka ovat puheenvuoron, eli jos komissio haluaa nyt kommentoida jotain, niin olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Uh, um, thank you for... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos mietinnöstä ja kommenteista tänään. Huhtikuussa komissio hyväksyi ehdotuksen, joka meidän mielestä on terveellä pohjalla ja askel eteenpäin yritysten arvioinnin kannalta EU:ssa. ssa Se luo transparenssia päiv- yritysten päivittäiseen päätöksentekoon ja pitkän aikavälin toimintaan liittyen ympäristöaspekteihin, sosiaalisiin aspekteihin. Se on hyvä yrityksellä johtaa parempiin päätöksiin ja kestävään menestykseen sekä taloudelliseen että ei-taloudelliseen menestykseen. Tämä on komission näkemys. Tämä on myös tekemämme vaikutusarvioinnin tulos. Se on yhä enemmän myös se mielipideitä kuulemme sijoittajilta, sijoittajia ja järjestöiltä. He tarvitsevat tätä ei-rahoitustietoa täydentääkseen tätä muuta kuin taloudellisia tietoja. Sanovat, että on hyödyllistä pääoman kohdentamisen kannalta, investoinnin kannalta – Ne ymmärtävät, että he saavat yrityksiltä laadukkaita tällaisia tietoja, mutta muuta kuin tällaista tietoa puuttuu liittyen esimerkiksi ympäristöön ja sosiaalisiin näkökohtiin. Siksi me uskomme, että lainsäädäntötoimi on oikea lähestymistapa. Tässä vaiheessa Euroopassa on noin 2500 yritystä, jotka ovat erittäin seurattavia ympäristösosiaalisissa näkökohdissa. Ja niiden vuosikertomuksissa on tällaista tietoa. Komission ehdottava 500 tekijän kynnys lisäisi tällaista yritysten määrää 18 000 600 prosentin kasvun nykytilastopohjaan. Tämä on merkittävä askel tässä vaiheessa. Se on kunnianhimoinen ja haastava. Jos mä käyttäisin 250 kynnystä, yritysten määrä olisi 45 000. Ja tiedä, enpä tiedä pärjäisimmekö näin mullistavan muutoksen kanssa. voisimme helpottaa tätä päätöksentekokauden aikana erilaisin tekniikoin, mutta saamme myös kommentteja, joille olemme, joille olemme hyvin herkkiä. Meidän on syytä olla varovaisia. Että tästä yritykselle liikaa taakkaa. Ja haluamme lähettää tällaisen viestin, että, että tämä uusi vaatimus suurille yrityksille – me ole tässä vaiheessa uusia velvoitteita pk-yrityksille. Tiedän, että perinteinen pk-yrityksen raja on 250 työntekijästä. Mutta meistä on oikein tässä vaiheessa asettaa kohderyhmäksi aika isot yritykset. Ja antaa viestiksi, että, että tässä vaiheessa emme lisää uusia velvoitteita – PK-yrityksillä. Ja uskomme, että täällä kynnyksellä viesti menee selkeästi perille. Kolme tieto pyytöjä, että haluaisin tietää enemmän tästä toimitusketjusta. En mä kiistä, etteikö tämä olisi hyödyllistä yrityksille, voittojen arvioiden kannalta investoille ja sillä ryhmälle. Uskomme, että tartumme tähän kysymykseen tehokkaasti parantamalla yritysten vaatimuksia ihmisoikeuksien kunnioittamisen raportoinnista. Monet kysymykset allia hankkia toimintasuusketjukysymykset ovat myös ihmisoikeuksia. Tähän tarvitaan asianmukaisesti tähän, mutta ei pidä myöskään unohtaa mitä teknisiä vaikeuksia, mutta liittyy tähän monimutkaiseen toimitusketjukysymykseen ja alihankkijoihin. Haluaisin selkeyttää, että komission ehdotus on vaatimus, ei vapaaehtoinen, vaan vaatimus yritykset, vain suuret yritykset, ei pk-yritykset, joutuvat antamaan tietoja. On totta, että tässä vaiheessa emme voi olla mitään erityistä kehikkoa. Me uskon, että kehitetyt kehikot ovat niin kypsiä. Mutta ehkä tulevaisuudessa toisessa vaiheessa sitten. Tässä vaiheessa tunnustamme, että yritykset – näkevät arvoa olevissa kehikoissa. Haluatpa ne sitten kansallisia tai kansainvälisiä, niin me mainitsemme useamman niistä OECDn suuntaviivat mukaan lukien. Ja YK on Global Compactin. Haluaisin sanoa, että on erittäin laadukkaita kansallisen ja kuten Saksan kestävyyskoodisto. Se, että me tässä vaiheessa emme keikkoa luo, niin vertailukannalta yritykset, joilla on jo kokemusta – niin tämä parempi informaation määrä lisää vertailtavuutta. Grazie, ringrazio la Commissione e i colleghi per le osservazioni. Da parte mia... Kiitoksia komissiolle. Puoleltani ihan lyhyesti palaisin vielä kahteen kysymykseen. Toinen asia liittyy näihin kynnysarvoihin ja komission jäsen voi sitten ehkä tunnustaa, että on hiukan vaikea perustella sitä, että jos on 500 yritystä yrityksessä, että se olisi vielä pieni yritys Euroopassa. Koska näinhän siitä sitten viime kädessä käy. Jos me emme hyväksy komission ehdotusta, tässä on nyt tällainen asymmetria-ongelma, kun ajatellaan tietoja, jotka ovat taloudellisia, ja ne tiedot, jotka sitten sitten ovat muita tietoja, ja jotka sitten selkeästi määrittelevät tämän tilanteen, mutta tässä on kuitenkin riski, mutta meidän täytyy nyt miettiä, mikä on pieni yritys, joita tulee suojella ja joita ei tule nyt uuvuttaa tämän tyyppisillä vaatimuksilla ja säädöksillä. Ja sitten sitten yritykset, suuret yritykset ovat jo vakiin, he ovat vakiinnuttaneet paikkansa, eikä meidän pidä pelätä näitä, tiedo, näitä tietoja, joita yrityksistä saadaan. Nyt meidän täytyy miettiä aikataulua ja tätä prosessia, joka on vauhdittunut viime vuosina. Ja meidän täytyy nyt hiukan eri tavalla kiinnittää huomiota invest- investoijeihin ja kuluttajiin. Ne kumpikin haluavat tietoa sosiaalisesta käyttäytymisestä, jos nyt puhutaan tästä tällä nimellä, on myöskin ympäristökysymyksiä, henkilöihin liittyviä kysymyksiä, jotka ovat töissä yrityksessä, ja sitten siihen, miten lakeja noudatetaan, ja sitten yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksia. Eli kyse on nyt kuluttajien markkinoista, joilla on taloudellista valtaa huomattavasti käytössään. Ja he kiinnittävät myöskin huomiota tietoihin, jotka liittyvät yritysten käyttäytymiseen, joilta he ostavat hyödykkeitä tai palveluita. Ja vielä parikymmentä vuotta sitten tilanne ei ollut tämä. Ja myös investoijat, he eivät ainoastaan katso kuinka paljon tuottoa tulee lyhyellä aikavälillä, vaan he kiinnittävät erittäin tarkasti huomiota yritysympäristöön, kun se toimii vastuullisesti, ja toisaalta sitten riskiyrityksiin ei mielellään investoida. Jos kyse on henkilöistä, jotka haluavat ainoastaan lyhyellä aikavälillä voittaa, niin ehkä silloin kyllä, mutta nämä ovat kuitenkin tietoja, joita tulee vahvistaa ja edistää, kuten aluksi totesin ja kuten yritämme nyt tehdä tällä direktiivillä. Mutta meidän ei pidä nyt pelätä, ja tästä eteenpäin meillä on hyvin pitkä tiedessämme, kuten myöskin kollega Pietikäinen totesi. Eli kaikki kokemus, mitä minulla on ammattielämästäni, niin johtaa siihen, että kuten te, minä katson, että tavoitteemme pitää olla se, että meillä on yksi ainoa tiedonanto. Tämä nyt ei ole mikään lyhyt tie. Vastahakoisuutta kyllä löytyy usealtakin taholta, mutta meidän täytyy muistaa, että kun yhdenmukaistamme näitä tietoja, niin siitä on hyötyä kuluttajille ja he voivat sitten tietoisesti tehdä valintoja. Ja tähän liittyy myöskin näkökulma, joka liittyy myönteisesti markkinoiden säätelyyn, ja tästä on lisäarvoa yrityksille. Kilpailu, jota käydään, ja kun mahdollisimman suuressa avoimuudessa toimitaan, niin sehän on myönteistä kilpailua. Muuten saatamme joutua paradoksin eteen, eli yritykset, jotka käyttäytyvät paremmin, koska ne noudattavat ympäristösääntöjä ja kunnioittavat työntekijöiden oikeuksia, niin niille ei koituisi mitään hyötyä tästä hyvästä käyttäytymisestä. Eli uskon vakaasti, että meillä pitää olla tämä yksi ainoa ilmoitus, ja kuten te, minäkin kovasti haluaisin, että löydämme ratkaisuja ja kompromisseja tässä keskustelussa. Jatkamme tätä keskustelua myöhemmin ja uskon, että voimme sitten edetä tässä asiassa tällä tiellä. Nyt tässä kontekstissa ja tällä hetkellä. Nyt sitten odottelen mielenkiinnolla tarkistuksianne ja niistä keskustellaan sitten samoin kompromisseista. Eli nyt kiittäisin teitä. Tämä kohta esityslistalta on käsitelty. Ja nyt 10 minuuttia etuajassa. Toivottavasti tästä nyt ei tule ongelmia. Niin siirrymme sähköiseen laskutukseen.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 Nämä ovat tietysti suuntaa antavia aikatauluja, mutta ilmeisesti he pitävät näitä vähän sitovampina, vaikka ne eivät niitä ihan kuitenkaan ole. Eli odottelemme viitisen minuuttia ja sitten jatkamme tätä keskustelua. Ja toivottavasti komission edustaja nyt sitten sillä aikaa saapuu. Tai saapuvat, jos heitä on useampia. Eli hiukan vielä kärsivällisyyttä. Bene, grazie. Possiamo riprendere allora i nostri... No niin, sitten jatkamme kokousta. Komission edustajat ovat saapuneet paikalle. Tervetuloa. Ja sitten Kamil Kiljanski saa ensimmäisen puheenvuoron. Ja hän esittelee sitten vaikutusten arvioinnin ja sen jälkeen keskustelemme sitten sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos, puheenjohtaja. Anteeksi meiltä. Uh, teemme virheen, kun otimme aikataulun kirjallisesti. Pyydän anteeksi, että olemme myöhässä. Käytämme seuraavat 15 minuuttia. Käydään läpi lyhyesti nämä 10-15 diaa, jotka selittävät motivaation, kontekstin ja sisällön sähkölaskutusdirektiivissä julkisissa hankinnoissa. Yritän saada tämän toimimaan. Motivaatio on tavallaan intuitiivinen. Me haluamme merkittäviä kustannussäästöjä ja vähemmän hallinnosta taakkaa sähköisessä laskutuksessa – Tämä on pk myönteinen askel. Tähän kuuluu tietysti seurattavuus ja, ja myös hankintaprosessin auditoitavuus. Ja tärkeitä ovat myös ympäristöhyödyt. Aloite on kiinnostanut sidosryhmiä. Julkisessa kuulemisessa oli paljon reaktioita. Sitä täytyy myös ymmärtää osana digitaalista agendaa e-hallintoa ja päähuolenaiheemme on lähinnä, että vaikka on kohtuullisen intuitiivista, että tällainen lähestymistapa luo tehokkuussäästöjä, vaarina on, että jäsenvaltiot toimisivat epäkoordinoidusti. Puhun sitä vähän myöhemmin. Konteksti. Meitä on lähestytty kaikilta puolilta suunnilta. Meillä on tukea neuvostolta kesäkuusta parlamentin huhtikuun 12 päätöslauselma. Tämä oli myös avain osa Barnierin Single Market Act 2-pakettia, ja se on myös osa vuotista surveytämme, myös viimeisintä. Meillä oli julkinen kuuleminen eikä se ollut mikään tavanomainen surveipohjainen, vaan meillä oli myös koko joukko konferensseja. Kaksi viikkoa sitten meillä oli herra Haberkin mukana. Aina oli laskutus ja sähkön hankinta. Kaiken kaikkien aloitteessa on voimakasta tukea ja e-hankinnan käyttäminen ja laskuttaminen on tärkeää Ja yhteiskäytettävyys on avainkysymys. Siksi sidosryhmät haluavat tähän suuntaan. Emme aloita mitenkään nollasta. Komissiolla on ollut lukuisia aloitteita. 2010 tiedonanto, sidosryhmien e-laskutusfoorumina olemassa. ALV-direktiivien osapakettia. Ja sitten komission osarahoittamat projektit kuten Peppol ja eBrier, luovat sähköisen laskutukseen ekosysteemiä. Ja tässä tapauksessa myös julkisten hankintojen laskutuksen ekosysteemiä. Miksi nyt? Nyt, koska sähköinen laskutus julkisissa hankinnoissa on niin intuitiivisen hyvä idea. Monilla jäsenvaltioilla on toimia. Ne kehittävät alustoja ja standardeja kansallisella tasolla, mutta ihan määritelmän mukaisesti vähän epäkoordinoidusti ja pelkäämme, että tämä voisi luoda järjestelmä, joka ei ole kovin toimiva ja eri järjestelmien välillä ei olisi yhteistoimivuutta, mikä vaikuttaisi kielteisesti rajat ylittävään kauppaan, jonka me pyrimme maksimoimaan komission säännöillä. Sillä on järjestelmiä, jotka eivät kommunikoi keskenään monimutkaisiin järjestelmiin. Ja tämä pitäisi pk-yritykset ulkona koska ne joutuisivat kantamaan useamman alustan ja järjestelmän kustannukset. Mitä ehdotuksessa on? Mitä direktiiviluonnoksessa on? Sen sovellusala kattaa ainoastaan julkisten hankintojen yhteydessä tehtävän laskutuksen. Eli ne direktiivit, jotka liittyvät julkiseen siis hankintoihin ja menevät julkiselle sektorille. Tässä kattaa kaikki julkiset viranomaiset kaikilla tasolla, kansallisella, alueellisella, paikallisella. Miten standardeja kehitetään? Sen tekee Euroopan standardointikeskus CEN, joka pohjaa olemassa oleviin parhaisiin käytänteihin ja standardeihin ja systeemeihin. Se pohjaa jäsenvaltioiden järjestelmiin ja pyrkii optim, mahdollisimman optimaaliseen ja käytettävään järjestelmään ja minimoimaan muutokset niille jäsenmaille, joilla on jotain pienentääkseen omaksumiskustannukset. Me emme vaadi yrityksiä lähettämään sähkölaskuja, ja vaan pyrimme siihen, että julkisen sektorin laskuttaja – kykenisi ottamaan vastaan sähköisesti lähetettyjä laskuja. Siirtymäkausi on neljä vuotta, niin kuin tästä näette. Ja viimeinen dia. Yhteenveto. Toivomme, että tällainen laskutus on hallitsevaa ei ainoastaan julkisissa hankinnoissa – koska yritykset tässä syntyy tavallaan kysyntäpuuli ja toivomme, että tämä leviää hallintoon ja digitaalisiin hankintoihin laajemminkin. Pyydämme vielä kerran anteeksi ja vastaamme kaikkiin kysymyksiin. Prego, c'era la collega Colin Lange che ha chiesto. Sitten Colin Lange on pyytänyt puheenvuoroa, olkaa hyvä. Ja herzlichen Dank. Kiitoksia paljon tästä katsauksesta. Viime viikolla minut nimettiin esittelijäksi ja näin lyhyessä ajassa olen pyrkinyt hieman tutustumaan tämän asian ja periaatteessa voin todeta, että ehdotus kyllä menee oikeaan suuntaan ja tämä on hyvä asia. Juuri yhteen toimivuus sähköisten laskutuksen yhteydessä on asia, joka täytyy saada harmonisoitua. Tämä täytyy saattaa kuntoon. Lisäksi on hyvä se, että tämä oli lyhyt ja ytimekäs teksti. Tässä on vain yhdeksän artiklaa. Toistaiseksi olen epäillyt sitä, onko nyt valittu tie oikea. Olisiko ollut parempi, että EU-normilla asetettaisiin tiettyjä kriteerejä ja sitten pohditaan sitten, miten pistetään täytäntöön, koska hallinnon puolella – Tarkoituksena olisi helpottaa pk-yritysten elämää, mutta myöskin hallinnon elämää, esimerkiksi kunnallishallinnon elämää. Onko tämä nyt optimaalinen ratkaisu tässä valossa? Komission kertomus nyt on esitetty. Me voimme kyllä sen hyväksyä, mutta jossakin kohden pyrimme asettamaan tiettyjä normeja, että ylipäänsä tiedetään, miten nämä tulokset tulevat toimimaan käsikädessä, miten ne toimivat toimivasti. Joissakin maissa on osoittautunut, että Ranskassa, Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa, Italiassa on jo otettu tällainen käytäntö, mutta Saksassa vain suuryritykset ovat tämän piirissä. Ja näistä maista voitaisiin kerätä kokemuksia ja katsoa sitten, mitä ongelmia siellä on esiintynyt. 28 kuukautta niin lyhyt täytäntöönpanoaika. Te tiedättekin varmaan, että aikataulu muutenkin erittäin kunnianhimoinen. Minun täytyisi parin viikon kuluttua jo esittää mietintöluonnokseni. Tällä viikolla minä käyn kaksi keskustelua tämän asian tiimoilta. Ensi viikolla, kuten tiedätte, on Strasbourgin viikko. Ja, ja kaiken, kaikesta tästä tehdystä työstä riippuu se, että onko hyväksymään loppuun lopuksi tämän yrityksen vai ei. viikon loppuun mennessä katson, että saanko tämän hoidettua tässä ajassa. Jossakin vaiheessa tämä tulee täysistuntoon, mutta tällä meidän täytyy tehdä tämä työ vakavasti otettavalla tavalla. Tämä erittäin kunnianhimoinen tavoite ja loppujen lopuksi loppuun mennessä kerron teille sitten, voinko ylipäänsä hyväksyä sen, että näin nopeassa tahdissa tätä asiaa joudun työstämään. Rulle voleva dire qualcosa. Kiitos, että Ryylä vielä halusi puheenvuoron. <clears throat> Mä haluaisin, haluaisin ihan selkeästi sanoa Colin että tuen häntä ja olen iloinen tästä yhteistyöstä, joka on ollut hyvä. Ja yhdessä voimme sitten katsoa, miten tässä tiukassa aikataulussa saamme tämän asian hoidettua. Kiitos. Minäkin haluaisin esittää kysymyksen. Tämä on aika banaali kysymys komissiolle ja yksinkertainen kysymys. kun lähdetään tästä hypoteesista, jonka esititte. Eli kun käytetään tätä menettelyä ainoastaan julkisissa hankinnoissa, niin siitä ei voi tulla mikään ristiriita, koska kysehän on yrityksistä, joilla on hyvin laaja toimintakenttä. Eli meidän täytyy menetellä eri tavoin kun mietitään tätä työtä. Ehkä voitaisiin miettiä, että tämä menettely koskisi kaikkia, oli kyse sitten julkisesta tai yksityisestä tahosta. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin komissio voi vastata näihin esitettyihin kysymyksiin. Thank you. Of course, it is a very logical question, uh, but, but loogisia kysymyksiä. Olemme aina halunneet edetä asteittain. Siirtymävaiheen kustannuksia on, olette oikeassa. On olemassa järjestelmiä, jotka pyörittävät useita järjestelmiä yhtä aikaa. Mutta se, että me yhdessä humahduksessa siirtyisimme yhtenäiseen järjestelmään ja integroisimme kaikki järjestelmät syntaktisesti, semanttisesti kaikilla tasoilla – olisi kohtuuton tehtävä, enkä tiedä, onko meillä oikeus perustaa sille. Ja hankintapuolella me tartumme ainoastaan julkisiin hankintoihin eikä koko talouteen, koska yksityiset yritykset myös hankkivat hyödykkeitä palveluita omine standardeineen. Meillä on varovaisempi astetainen lähestymistapa, mitä tulee suhteellisuusperiaatteeseen ja läheisyysperiaatteeseen, mutta olet oikeassa, että kustannuksia syntyy. Sen me tiedämme. La ringrazio per la risposta. Kiitoksia tästä vastauksesta. Ja lopuksi vielä muistuttaisin myöskin kollegoille, jotka ovat vielä paikalla ja jotka seuraavat meitä. Verkon kautta Nikoli Langen tekemä työ on ollut erittäin hyvä ja hän on tehnyt sitä tiukassa aikataulussa. Koska keskustelu käydään 4.5. marraskuuta. Määräaika tarkistuksen jättämiselle on 7. marraskuuta. Sitten näistä asioista keskustellaan 27.28. marraskuuta ja sitten kompromisseista keskustellaan 16. joulukuuta. Eli tämä on hyvin tiukka aikataulu, kun ajattelemme valiokunnan normaalia työtä. Eli kollega voi sitten miettiä, onko hän käytössä vai ei. Mutta joka tapauksessa tämä aikataulu, jonka luettelin, niin se on aikataulu sitten seuraaville kokouksille tämän aiheen tiimoilta. Kiitokset komissiolle, kiitokset kollegoille, jotka ovat vielä paikalla. Ja lopuksi vielä esityslistalla voimme päättää työmme nyt tällä tavalla. Ja halusin lopuksi vain sanoa, että valiokunnan seuraava kokous on 14. lokakuuta iltapäivällä. 15-18.30. Kiitoksia ja hauskaa illan jatkoa kaikille. Okay. Sorry, apologies for just. Uh... It, it would you send your dream. Okay.